La Presidente. Buongiorno, Hyvää päivää, hyvät kollegat. Istunto alkaa. Ensimmäinen kohta esityslistalla on Hefnerin mietintö neuvoston halussa olevien muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittaminen Euroopan parlamentille ja niiden käsitteleminen Euroopan parlamentissa. Annan heti puheenvuoron esittelijälle edustaja Hefnerille neljäksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Frau Präsidentin, liebe Kiitos äh, puhemies, äh, hyvät äh, kollegat. Me voimme tänään ottaa ratkaisevan askeleen kohti